Marek Josef Grobarczyk ja David Bogdan Jakiewicz on nimitetty Puolan hallituksen jäseniksi. Onnittelen heitä molempia nimityksestä. Ja näin ollen Euroopan parlamentti toteaa, että työjärjestyksen mukaisesti näiden kahden kollegan paikat Euroopan parlamentissa ovat vapautuneet 16. marraskuuta. Puolan toimivaltaiset viranomaiset